We continue our, our debate. Jatkamme keskustelumme minuutin tekninen tauko, kuten tavannomaista. Vitan pana komisarza. Tervetuloa herra komission jäsen. Tarkistamme, oletko kaikki paikalla. Esittelijä on paikalla sen vuoksi. Jatkamme esityslistan mukaan yhteiskeskustelu edustaja Sharpun mietinnästä biosidituotteiden markkinoille saattaminen sekä komission julkilausuma biosidituotteita koskeva uusi tarkistusehdotus. Pyydän, että rova esittelijä Octavia Daciana Sharbu eh, aloittaa. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Minä haluaisin korostaa sitä, että komission ja neuvoston kanssa aikaan saatu sopimus on todellinen menestys. Kyseessä on pidennys, joka saadaan aikaiseksi tähän biosiidituoteasiaan 2014 vuoteen asti. Tämä kävi ilmi myös ympäristövaliokunnan äänestyksessä ja haluaisin sen takia kiittää kaikkia kollegoita, jotka auttoivat siirtymäkauden pidentämisessä. Tämä on hyvin tärkeää siksi, että biosidituotteet tulevat laillisesti markkinoille. Oli hyvin tärkeää saada tämä direktiivi läpi ensimmäisessä käsittelyssä, jottei pidentyisi tämä kymmenen vuoden kausi joka koskee biosidituotteiden tarkastelua ja niiden poistamista markkinoilta vuodesta 2010 alkaen. Tämän määräajan pidentäminen antaa jäsenvaltioille tarpeeksi aikaa tutkia tuotteita 2014 asti. Tuolloin biosidipäätös astuu voimaan. Toinen ehdotus, jonka teen, on, että kaksi vuotta olisi enimmäismääräaika niille asioille, joita ei ole vielä saatu lukkoon lyötyä komitologian kautta, jotta tämä koko prosessi ei pitkittyisi mahdottomasti. Tämä on hyvin tärkeää siinä tapauksessa, että 2014 vuoteen asti ei tarkistettaisi direktiiviä meillä on freeriding käytäntö, jossa yritykset käyttävät toisten yrityksen nimiin rekisteröidä tuotteita. Tästäkin on hyötyä biosididirektiiville. Sitten sanoisin myös, että ympäristövaliokunnan hyväksymät tarkistukset löytyvät loppuehdotuksesta, josta äänestetään huomenna täysistunnossa täysistuntoäänestyksen jälkeen me saamme neuvostolta tukea, että voimme ensimmäisessä käsittelyssä asiasta sopia. Kiitos. Kiitoksia komission puolesta puhuu komission jäsen Stavro Dimas. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää Rova Sharbua tästä työstä ja pyrkimyksestä auttaa siinä, että saadaan aikaan sopu ensimmäisessä käsittelyssä. Komissio voi elää näiden kompromissien kanssa, joihin on päädytty siirtymäajasta, että se olisi neljä vuotta sen sijaan, että kolme ja että olisi maksimissaan kolme vuotta lisäpidennyksille, laajennuksille. Kiitoksia paljon. Pravnita. Keskustelu edistyy hyvin joten nyt voisi puhua Krista Klaas Euroopan kansanpuolueen nimessä. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen Dimas, hyvät kollegat. Voimme olla ylpeitä siitä, että Euroopan unionissa me olemme päässeet näin korkean tasoiseen hygienia- ja terveysstandardeihin. Biosideillä on tässä kaikessa tärkeä rooli. Ne suojaavat tietyiltä sairauksilta ja tartuttajilta. Ja siksi kaikkien biosidiaineiden tarkastaminen on tärkeää. Turvallisuuteen tarvitaan aikaa ja tarkasteluun on mennyt nyt enemmän aikaa kuin alun perin haluttiin. Riski siitä, että menetämme tärkeitä tuotteita, koska niiden rekisteriä ei ole vielä lopetettu, täytyy välttää ja siksi olisi hyvä, että neuvosto, parlamentti ja komissio pääsisi, pääsivät ensimmäisessä käsittelyssä yhteisymmärrykseen siirtymäajan pituudesta, tai että siitä on päästy sopuun. Parlamentin neuvotteluiden tuli tapahtua hyvin suuressa paineessa ja olemme kauan odottaneet komission ehdotusta biosiditarkistuksesta. On tärkeää, kuinka harmonisoidaan esimerkiksi sal- sallintakriteerit. Tähän tarvitaan tiukkoja sääntöjä ja luotettavuutta. Ja tuotteiden kohdalla täytyy olla sääntöjä Näihin tuotteisiin liittyy tuhansien eurojen investointeja ja tarvitaan ainakin jokin aika, jolloin toiset tuotteet eivät pääse käsiksi näihin tuotteisiin. Meidän täytyy pitää kiinni korkeista normeista. Toivottavasti komissio tulee toimimaan niin, että vastataan näihin kaikkiin vaatimuksiin mahdollisimman pikaisesti. Kiitos. Sitten alderyhmän puolesta puhuu Vittorio Prodi. Kaksi ja puoli minuuttia. Grazie, Presidente. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen siitä, että tulitte paikalle, jotta voimme keskustella tästä asiakirjasta direktiiviehdotuksen muutos, joka koskee biosidejä, niin parlamentti on ollut yhtä mieltä siitä, että täytyy antaa joitakin lykkäyksiä siirtymäkausiin, jotta voidaan arvioida joidenkin biosidien vaikuttavia aineita oikealla tavalla ja ottaa huomioon markkinoiden vaatimukset. Me kuitenkin odotamme entistä vakavampaa direktiivin 98-8 tarkastelua ja sen sisältö sisältötarkastelua. Joitakin huomioita. Ensinnäkin olisi toivottavaa siirtyä direktiivistä asetukseen, jonka avulla samat säännöt voitaisiin saada yhtäaikaisesti käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa niin, että ala voitaisiin säädellä homogeenisesti. Myös tietojenjako on äärimmäisen tärkeää, aivan kuten Reachin kohdalla jo tehtiin. Myös biosidien kokeilu kädellisten kohdalla tulisi kieltää. Testi tulokset tulisi soveltaa kaikkiin, jotta vältettäisiin päällekkäisyydet. Näin arviointijärjestelmä olisi entistä tehokkaampi ja näin voitaisiin myös vähentää tähän liittyviä kustannuksia. Tällä on suuri vaikutus pienille ja keskisyyrille yrityksille sekä asioita käsitteleville viranomaisille meidän täytyy soveltaa lupamenettelyn molemminpuolisuutta jäsenvaltioissa, jotta nopeutettaisiin menettelyjä eri jäsenvaltion välillä. Samoin tulisi harmonisoida tariffeja sekä rekisteröintijaksoja sekä samoin yksinkertaistaa lupamenettelyä niin, että siihen liittyy sellaistaan mahdollisimman vähän eroja tai lisäselvitystarpeita eri jäsenvaltioissa. Samoin täytyy estää syrjintää eurooppalaisten tuottajien ja EUn ulkopuolisten tuottajien välillä, tuotteiden, joissa on biosideja ja niiden, joissa ei niitä ole välillä. Toivottavasti parlamentti pääsee komission kanssa yhteisille linjoille. Kiitoksia. Sitten esitysdemokraattiryhmän puolesta edustaja Krupa. Kun yhdennetään sääntöjä, jotka koskevat biosidituotteita, niin se on sitäkin tarpeellisempi, koska säännöt ovat erilaiset eri maissa. Jos sääntöjä puuttuu, niin se on vaarallista ihmisten ja terveyden kannalta, erityisesti vapaalla markkinoilla. Kuitenkin tämä kymmenenvuotinen määräaika ei ole reaalinen, koska on, proseduurit ovat niin monimutkaiset ja kalliit. Nämä proseduurit, joissa tavoite on turvallisuus, niin paradoksaalisesti voittavat vähentää valvontoja, ja se on sitäkin ongelmallisempaa, että osassa tapauksia kansalliset sääntelyvalvonnat antavat mahdollisuuden valvontaan jos nämä mekanismit poistetaan ja sitten kalliit proseduurit tuodaan tilalle, niin se voi rajoittaa turvallisuutta. Se ei myöskään varmista turvallisuutta, koska erityisesti biologiset ainesosat, ja joilla on tiettyjä vaikutuksia, ja tällainen mahdollisten yhdisteiden rajoittaminen, sillä on oma vaikutuksensa. Sen vuoksi kun ehdotetaan 14 vuotta ja sitä, että voidaan vielä pidentää kahdella vuodella on hyvinkin tärkeää, koska vaikuttavien aikeiden rekisteröinti, mutta se ei onnistu ennen vuotta 2014 tämän siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sitten menettelymä puhujalistaa. Edustaja Roitova. Kiitos puhemies. Minulla on kysymys komission jäsenille, sillä minun kantani on hiukan erilainen. On harmista kuulla, että komissio kertoi, että se ei pysty tekemään noin 900 biosidituotteen rekisteröintiä, jota on torjunta-aineissa ja muissa, joita myydään Euroopan unionin markkinoilla ei siis 2010 vuoteen mennessä, vaan on yllättävää kuulla, että tähän menee kolme lisävuotta ja sitten esittelee sitten vielä yhtä lisävuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinoiden suojaaminen lykkäytyy. Olisi ehkä hyvä, jos jotkut valmisteet, jotka tuodaan valvomattomilta aselaisilta markkinoilta joutuisivat täältä pois. Näin voitaisiin nopeammin saada käyttöön turvallisempia aineita. Haluaisin tietää, aikooko komissio käyttää jäsenvaltioiden koelaboratorioita niin, että voitaisiin pyrkiä pysymään alkuperäisessä määräajassa. Voitaisiinko tähän saada vastaus? Se mahdollinen uhka, joka tulee näistä erilaisista tulkinnoista koskien sääntöjä biosideistä, on tärkeä asia. Olen samaa mieltä, että tämä siirtymäaika 2014 vaikuttavista aineista, jotka torjunta-aineissa on, on välttämätön, jotta voidaan EU-säännöillä säännellä markkinoita. se, että suuri osa torjunta-aineista tulisi laittomaksi, mikä saattaa johtaa paradoksaalisiin tilanteisiin. Siirtymäaika näillä erityisillä markkinoilla, niin se, siinä pitäisi olla sijansa myös kansallisilla säännöksillä. Tässä täytyy muistaa se, että näillä aineilla pitää, pitäisi tuhota kemiallisesti eh, tiettyjä organismeja. Ja niiden käyttäminen voi aiheuttaa vaikutuksia, joita ei saada enää takaisin. Debatte głos ma pan komisarz. Yhteenvedon aika. Komission Stavros Dimas puhuu. Olkaa hyvä komission jäsen. Floor is yours. Kiitoksia puhemies. Haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia puhujia näistä rakentavista kommenteista. Ja lisäksi haluaisin viitata siihen, että tehoaineiden arviointi tarvitsee, tai siihen tarvitaan todella pidempi aika kuin mitä aluksi luultiin. Vuonna 2000, kun nämä lainsäädäntötekstit hyväksyttiin, Silloin ei ollut vielä selkeää kuvaa näistä toimista. Vuonna 2004 vasta valmistelevan työn jälkeen nämä arviointityöt saatettiin käyntiin. jäsenvaltioiden viranomaisten valvonnassa. Nyt on tehty hyvin merkittäviä arviointeja, mutta siltikään ei ole mahdollista saattaa tätä arviointia näiden aineiden osalta täysin päätöksen jo vuonna 2010. Nämä tuotteet, joissa on teho, aineita kategorioista 1 ja 2, niistä on todettu, että niiden arviointimenettelyä tulisi arvioida uudelleen. Ja jos jotkut näistä aineista ovat sellaisia, että niitä ei ole voitu arvioida, koska arviointiprosessi ei ole vielä lopussa, niin silloin ei voi tietää, mitkä vaikutus näillä aineilla on esimerkiksi ympäristöön. Ja tätä kautta voi syntyä sisämarkkinoilla kilpailun vääristymistä. Sitten tietosuojasta ja siitä, että tässä on kyse siitä, että eräs yritys ei ollut mukana tuotantoprosessissa. Se oli niin sanottu vapaa matkustaja ja, ja tällaiset tuottajat voivat sitten ensivaiheen jälkeen tuoda näitä tuotteita markkinoille, mutta totta kai nämä asiat pitää ottaa huomioon direktiivin laaja uudelleen tarkastaminen on tärkeää, siitä pidetään kiinni. Ja kaikki tahot pyrkivät tähän. Komissio tulee käymään direktiiviä laajasti läpi. Komissio kääntyy tässä parlamentin sihteeristön puoleen myös tämän päivän keskustelussa. Täällä puhuttiin tietenkin monista muistakin tärkeistä aiheista, kuten määräajat, menettelyiden parantaminen esimerkiksi ilmoitusten osalta, tietosuoja, tietojen vaihto, arvioinnin aikana viitaukset REACH-järjestelmään, yhtenäinen tarkastelu ja niin edelleen. Ja lainsäädännön huomioittaminen, kuten lääkeaineiden kohdalla on hiljattain tehty. Komissio voi hyväksyä lähes kaikki kompromissit ja viittaan siihen, että siirtymäkausi, mitä tulee tietosuojaan sekä parlamentti että neuvosto ovat näitä tarkistuksia esittäneet, sitten ne hyväksyä. Per due minuti per replicare, prego. Ja vielä sarmu kaksi minuuttia. Kiitos komission jäsen Haluaisin kiittää vielä kaikkia kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron, myös varjoesittelijän. Tässä on tehty oikein hyvää yhteistyötä, kun mietintöä laadittiin. On totta, että tämä ei ole yhtä tärkeä kuin direktiivin uudelleen tarkastelu. Kaikki kollegat ovat puhuneet nimenomaan kyseistä uudistuksesta ja minä haluan korostaa sitä, että tarkastelua odotetaan laajalti. Tänä iltana olemme saaneet kuulla, että tämä määräajan pidentäminen kolmesta neljään vuoteen ei ole toivottavaa, mutta minusta on kuitenkin kaikkein tärkeintä se, että pystytään varmistamaan se, että kaikki markkinoille tulevat tuotteet ovat laillisesti markkinoille ja että ne on kunnolla arvioitu. Haluan kiittää vielä kerran ja tässä jäämme odottamaan oikein sulla mielenkiinnolla Bieselin direktiivin uudistusta. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu, yhteiskeskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitaan huomenna.